edellinen Espanjan hallitus teki järkyttävän ennakkotapauksen Euroopassa ja vangitsi Kataloniassa poliittisia toimia. Me olemme nyt lähellä Turkkia, eh, lähempänä Turkkia kuin Skotlantia ja siellä järjestettyä kansanäänestystä. Espanjan rikosoikeuden mukaan ei ole rikos järjestää kansanäänestystä. Almunia komission jäsen toimi Katalonian kysymyksessä jo aikaisemmin. Miten ja minä sävyyn Kataloniasta voidaan täällä tänään puhua? Kataloniassa on kyse espanjalaisesta hajauttamisesta, hallinnon haja, hajauttamisesta ja tähän tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan vuoropuhelua. Kiitoksia. Edustaja Del Castillo. Mikrofoni. Hyvä. Pääministeri, sallikaa minun sanoa, että toimintaan tarvitaan hyviä syitä. Te puhutte ääriliikkeistä, retoriikasta, mutta ongelma on, se, että Espanjan hallituksen puhemies ei toimi kaikkien näiden arvojen mukaan. Te viittasitte rahoihin, te olette katalani independentistien itsenäismielisten käsissä, mutta ne harjoittavat omaa retoriikkaansa, eivät kunnioita perustuslakia Hyvä pääministeri, te voitte tulla tänne, voitte tulla kertomaan tänne erilaisia tarinoita, mutta silloin kun faktat eroavat siitä, mitä sanoitte näin merkittävällä tavalla, niin kyllä tämä ymmärretään myös Espanjan rajojen ulkopuolella. Te ette toimi jälleen kerran mitenkään johdonmukaisesti. Pirinski. Hyvä pääministeri, te mainitsitte tarpeen uudelle oikeutukselle demokratialle Euroopassa ja te vaaditte enemmän eurooppalaista demokratiaa. Ettekö ole sitä mieltä, että ihmiset, ihmisillä on se tunne, että heiltä viedään suvereniteetti, oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan alueesta, alueelta lähtee ihmisiä ja teollisuus, ihmiset, jotka ovat siellä töissä, heillä on sellainen tunne, että heillä ei ole sananvaltaa siihen, miten heidän elämänsä kehittyy. Mitä sanoisitte suvereenin demokratian konseptista? Se uudella tavalla vastaisi ihmisten tahtoon saada sananvalta tulevaisuudestaan. Ja lisäksi tähän liittyisi se idea, että Eurooppa tarvitsee uuden alun. Tämä haaste, hyvä pääministeri, on keskeistä kaikissa näissä kysymyksissä Brexitistä Kataloniaan. Sala Hyvä puhemies, hyvä hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Sanoitte vakuuttuneena että Euroopan unioni pohjautuu arvoihin. Ja tähän Euroopan parlamentti on kaikin keinoin sitoutunut ihmisoikeudet ovat sellaisia, että ne eivät kuulu yhdelle alueelle tai maalle, vaan ovat maailmanlaajuisia. Andrei Saharov oli osoitus tällaisesta toiminnasta ja rauhan tuomisesta kansalaisten välille. Viitan myös Damas de Blanco ja Guillermo Farinan ja kuubalaisen toisin ajattelijoihin. Haluaisin kysyä, eh, kuinka tärkeänä pidätte Saharov-palkintoa? Kuinka tärkeänä pidätte näitä henkilöitä, jotka puolustavat eh, ihmisarvoja Olisitteko valmis menemään Kuubaan tapaamaan näitä henkilöitä, jotka mainitsin? Euroopan parlamentti on laajalla enemmistöllä hyväksynyt päätöslauselman, jossa pyydetään, että EU liittyisi kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioon, joka liittyy rikkomuksiin Kuubassa. Seuraavaksi Valenciano. Kiitoksia puhemies. Hyvä pääministeri. Ehkä kuviteltiin, että tässä itkettiin tämän epäluottamuslauseen takia. Täällä on hyvin selvää, minkälaista patriotismia, isänmaallisuutta tuossa maassa on. Sitä peräänkuulutetaan vain oppositiosta käsin. Te toitte tänne keskeisen ajatuksen populismin tuulet, kansallismielisyyden tuulet, murroksen murtuman tuulet puhaltavat Euroopassa, samoin ääriliikkeiden tuulet – ja sellaiset tuulet, jotka ovat Eurooppa-vastaisia unionin voimien, naisten voimien vastaisia, reaktionäärisiä, kansallispopulistisia voimia. Me olemme Eurooppa-mielisiä kaikin tavoin. Good. Sitten Estaras Feragut. Kiitos puhemies. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Espanja on Ranskan jälkeen suosituin matkailukohde. Ja matkailuala on meille tärkeä, mutta tarvitaan innovointia, kestävyyttä, laadukkaita palveluita, vakautta. Ja tästä haluaisin teille puhua. teidän puolueessanne on henkilöitä, jotka eivät todellakaan edistä matkailun alaa. Balearien saarilla, Valensiassa, Kataloniassa on tehty toimia, jotka ovat kaiken tämän vastaisia. Kun ei ole vakautta, tämä aiheuttaa haittaa koko maan rinnakkaiselolle ja sen matkailulle. Meidän täytyy vahvistaa erilaisia periaatteitamme, mutta te menette usein ja joka päivä eri suuntaan. Näin lisäätte hajannusta kansalaisten keskuudessa. Te suvaitsette suvaitsemattomia ja niitä, jotka haluavat toimia Eurooppaa vastaan. Ja tässä kaikkein paras lääke olisi se, että pidetään kiinni lainsäädännöstä. On toimittava Euroopan kanssa ja toimittava vaaliurnien kautta. Ner. Regner seuraavaksi. Äh, Arvoisa pääministeri, kiitoksia teidän inspiroivasta puheesta. Kiitos äh, puheesta, joka antoi toivoa. Minä haluaisin esittää kysymyksen liittyen naisiin. Meillä on neuvoteltu ja äänestetty mietintö, jossa puhutaan siitä, että naisilla ja miehillä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet, mitä hallintoneuvostoihin tulee. Te puhutte tämän asian puolesta ja käännyn tässä nyt puhemies Tajanin puoleen. Kun myönnätte puheaikoja, niin katsokaa myös sitä, että myös naiset saavat puheaikaa. Tässä todellakin valtava epätasapaino koska me tarvitsemme myös naisten ääniä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Muistutan, että olin allekirjoittamassa komission aloitetta siitä, että naiset saisivat enemmän paikkoja yritysten hallintoneuvostoissa aikanaan. Koratsa Bild Seuraavaksi katsokaa nyt, kyllä naiset pääsevät ääneen. Kiitos pääministeri. Olen samaa mieltä teidän huolenaiheestanne ääreoikeiston Euroopan vastaista retoriikasta ja, si- ja siitä, että kansalaisten osallistumista pitää lisätä. Tämä parlamentti on äänestänyt jo monta kertaa Euroopan parlamentin yhdestä toimijasta. Me haluamme itse päättää, missä ja milloin tapaamme, kokoustamme. Angela Merkel ja Sebastian Kurz näyttivät johtajuutta viime vuonna, kun he puolsivat Euroopan parlamentin yhtä ainoata toimipaikkaa. Oletteko te Euroopan myönteisenä valmiita laittamaan tämän neuvoston esityslistalle ja puhumaan asiasta, Euroopassa ja Espanjassa ja aloittamaan Euroopan myönteisen, demokratian myönteisen vuoropuhelun, vai ei toki jättää tämän asian huomiota ja jättää tämän kysymyksen huomiota. Me, eh, haluatteko, että tästä eh, Strasbourgista tulee haaskauksen symboli? Bonfoy. Seuraavaksi Bonfoy. Cher monsieur... Hyvä pääministeri. Kiitos tästä puheesta. Se antaa toivoa Euroopan unionille ja korostaa sosiaalisia kysymyksiä, solidaarisuuden arvojen kysymyksiä sekä myös EUn budjettikysymyksiä. Te olette hyvin kunnianhimoinen siitä, että yksi prosentti jäsenvaltioiden BKTLstä ei riitä budjettiin. Lisäksi uskalsitte puhua Euroopan liittovaltiokehityksestä. Kiitän siitä. Haluaisin palata vielä Andalusian tilanteeseen. Meitä huolestuttaa tuo tilanne paljon ja me haluaisimme, että kaikki epäilykset poistettaisiin, eh, lopettaisiin kaikenlaiset allianssit äärioikeiston kanssa. Me olemme tukenanne ja me luotamme aina alliansseihin edistyksellisten ja ympäristöystävällisten voimien kanssa. Kiitos. Gracias, señor. Kiitoksia puhemies. Jos sallitte puheenvuoro työjärjestyspuheenvuoro ensin. Haluan puuttua siihen, miten täällä näytetään näitä kylttejä jotka liittyvät näihin vankilassa oleviin katalaaneihin. Tällä tavoin mielestäni ei voi täällä toimia. Herra Sanchez, te tulitte tänne, pyr- pysitte, että suojelemme Euroopasta mallia ääriliikkeeltä. Mutta saliko minun sanoa, että te itse kyllä ette tee sitä, mistä saarnaatte. Olisi hyvä, jos selittäisitte meille ja koko Euroopalle, että te olette itse päässyt hallitukseen näiden ääriliikkeiden, chavistien ja muiden äärivasemmistolaisten ja etan vanhojen jäsenten tuella. He ovat todella toimineet järkyttävällä tavalla. Eikö olisi parempi, että te hallitsisitte mm, muiden voimien kanssa? Honorable Javi López. Javi López. José, tu as, tu as raison. <laughs> Ah Presidente pääministeri Sanchez, tuon tänne eurooppamielisten äänen. Haluamme saada äänemme kuuluviin maailmassa. Me pidämme kiinni ja haluamme kitkeä. Haluamme edistää työntekijöiden oikeuksia, lasten oikeuksia ja haluamme toimia ilmastonmuutosta vastaan. Haluamme olla avoin Eurooppa, joka toimii suvaitsevaisesti ja pitää kiinni pakolaiskysymyksissä esimerkiksi kansainvälisistä velvoitteistaan. Haluamme olla feministinen toimija niin, että todella edistämme naisten oikeuksia. Tällaista ääntä me tarvitsemme Euroopassa ja tämä saa hyvän vastaanoton tässä parlamentissa. Ja meidän pitää ymmärtää, että tulevaisuutemme voi muodostua vain kansalaisten yhteisten toimien rinnakkaiselon ja vuoropuhelun avulla. Uusi hallitus on tuonut uuden etapin myös Kataloniaan, josta minä tulen uuden vuoropuhelun, yhteiselon kunnioittamisen, sellaisen toiminnan, jossa pyritään löytämään ratkaisuja poliittisesti. Ja se onkin Katalonian tulevaisuuden kannalta ainoa ratkaisu. Seuraavaksi Mato. Kiitos puhemies herra Sanchez. Toivoin, että täällä Euroopassa, te puhuitte 37 minuuttia ja olisi ollut hienoa, että ainakin 10 sekuntia olisitte viitannut äärialueisiin, kuten Kanarian saariin. Nämä periferiset alueet on perussopimuksissa tunnustettu, niillä on omat piirteensä. Kyllä, Kanarian saaret ovat paljon enemmänkin kuin matkakohde, jossa vietetään vuoden viimeiset päivät. Nämä alueet tarjoavat mahdollisuuden harjoittaa solidarisuus- ja kohesiopolitiikkaa. Tajani puhemiehemme on monen otteeseen painostanut painottanut näiden alueiden tärkeyttä ja hän on oikeassa. Ja olisi hyvä, että myös te pidätte kiinni sitoumuksista, jotka liittyvät Kanariansaarin ja muihin periferisiin alueisiin. Ja tässä varmasti saatte meidän tukemme, kun toimitte Euroopasta käsin. Fernandes. Kiitos puhemies. Tervetuloa Espanjan hallituksen päämiehelle, koko hallitukselle ja Josep Borrellille, ulkoministerille, joka aikaisemmin johti tätä parlamenttia. Haluaisin korostaa puheestanne vain sanaa federalismi, liittovaltio, kehitys. Me tätä kautta voimme rakentaa Eurooppaa, aivan kuten Espanjassakin on tehty. On toimittu harmonisesti ja niin, että rinnakkaisella on mahdollista. Tällaista tarvitsemme myös Eurooppaan. Näin voidaan suojella Eurooppaa ja sit, meidän täytyy uudistaa rahaliittoa, tarvitsemme verouudistuksia. Täällä on taisteltu tämän asian eteen ja meidän täytyy saada komission, neuvoston ja parlamentin avulla toimia, jotka voivat suojella työttömiä. Mon. Amerikan, Etelä-Amerikan kysymykset ovat olleet Espanjalle aina tärkeitä ja pohdin, miten Venezuela ei mainittu täällä tänään lainkaan, eikä myöskään merkittäviä Mercosur-neuvotteluita. On tärkeää se, mitä sanotaan, mutta myös se, mitä ei sanota. Brexit on tärkeä, myös kalastuskysymykset. Pyytäisin että Brexit-neuvotteluissa, katsotaan nyt miten siinä käy, kiinnitätte huomiota Gibraltarin, joka ansaitsee huomion, mutta myös kalastukseen ja siihen, että saadaan samanlainen pääsy kalastusvesille. Galicialla ja Espanjalla on paljon meriresursseja. Haluaisin puhua vielä budjetista. Monivuotinen rahoituskehys ja komission lainsäädäntötekstit eivät jättää Espanjaa hyvän asemaan, vaan leikkaukset uhkaavat meitä. Pyydän teitä kiinnittämään huomiota myös tähän. Seuraava puhuja Tien. Hyvä puhemies. Hyvä pääministeri, on hienoa, että olette tänään täällä. Me olemme me toivomme siihen, että kuuntelette Espanjan kansalaisten toiveita ja edistätte Espanjan tilannetta. Saksassa monilla on hyvin positiivinen kuva uudesta sosiaalisesta hallituksesta, ettei äh, lähde vastakkainasetteluihin, vaan äh, äh, panostatte vuoropuheluun, äh, panostatte naisten parempaan asemaan, talouskasvuun ja tasapainoiseen talousarvioon. Haluaisin pyytää teiltä kertomaan meille, miten uusien työmarkkinalakien täytäntöönpano, eh, miltä se nyt tulee näyttämään, ne aloitettiin edeltäjänne kaudella ja kyse oli siitä, että työn työntekijöiden oikeuksia vähennettiin. Mitä voitte tehdä työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi uudelleen? Nyt puheenvuoron saa pääministeri Sanchez Perez Castejon. Voitte vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia puhemies. Kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka täällä käyttivät puheenvuoron. Haluan kiittää teitä keskustelun sävystä ja näistä monista puheenvuoroista. Tässä keskustelu oli vilkasta. Kuulimme lukuisia puheenvuoroja eri poliittisista ryhmistä. Minä lähden vastaamaan näihin kysymyksiin nyt yhtenä kokonaisuutena, en yksittäisiin kysymyksiin. Ja haluan ensinnäkin käsitellä monenvälisyyttä ja liittovaltiokehitystä, johon viitattiin. Moni monenvälisyys on asia, joka liittyy Agenda 2030, ei pelkästään poliittisesti kansallisten muutosten osalta, vaan uskomme, että tulevalla vuosikymmenellä EUn pitää olla monenvälisissä toimissa edistämässä tätä Agenda 2030. Siinä puolustetaan esimerkiksi naisten ja miesten tasa-arvoa, ja se nivoutuukin hyvin siihen, mistä puhuin. Meillä on tasa-arvostrategia tasa Euroopassa – ja tähän liittyvät myös erilaiset toimet, joita on hyväksytty, jotta voidaan kitkeä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja pitää hyväksyä lainsäädäntöä, jolla voidaan kuroa umpeen palkkakuilua naisten ja miesten välillä. Ja totesin yhden asian. Täällä jotkut puheenvuoron käyttäneet puhuivat työttömyydestä se on Espanjassa vielä aivan liian korkea, myös muissakin EUn jäsenvaltioissa ja koko euroalueella, kun katsotaan keskimääräisiä lukuja. Meillä on noin 19 miljoonaa henkilöä sosiaaliturvan piirissä ja tällä hetkellä lähes puolet naisista ovat mukana ja he ovat siis mukana tai puolet näistä henkilöistä, jotka ovat sosiaaliturvan piirissä, ovat naisia, eli he ovat laajasti mukana työmarkkinoilla. Palkkoja on myös pystytty osittain nostamaan ja tästä on 70 prosenttisesti hyötyä juuri naisille, jotka valitettavasti edelleen nauttivat matalammista palkoista kuin miehet. Sitten lapsiköyhyys, sen kitkeminen on yksi tärkeitä asioita Agenda 2030. Olemme pohtineet parlamentissamme myös lapsitakuun vahvistamista ja todella samasta puhumme Euroopan lisäksi myös Espanjassa. Olemme tehneet ehdotuksia lapsiköyhyyden kitkemiseksi ja tähän liittyy juuri tämä lapsitakuu. Se on osa espanjalaista politiikkaa. Sitten ilmastonmuutos. Siitäkin jotkut täällä puhuivat miten Espanjan hallitus on sitoutunut tähän. Aivan pian olemme hyväksymässä ilmastonmuutoslainsäädäntöä Espanjassa ekologisen muutoksen lainsäädäntöä, jossa toivottavasti voidaan vastata aivan keski, kes, keskeisiin kysymyksiin. Tämän muutoksen pitää olla oikeudenmukainen ja pitää tarjota mahdollisuuksia sitten alueilla, jotka kenties kärsivät tästä muutoksesta. Täällä viitattiin myös laajaan oikeuksien ja vaka- vapauksien pakettiin. Täällä puhuttiin äh, tällaisesta lainsäädännöstä, joka on niin kutsuttu suukapula-lainsäädäntö. Viitattiin työmarkkinauudistuksiin ja haittoihin, joita on koitunut työntekijöille. Me olemme palaamassa näiden asioiden käsittelyyn toivottavasti helmikuusta lähtien. Ja kun katsotaan työoikeuksia, toteaisin, että Espanjan hallitus on edistänyt sosiaalista vuoropuhelua. Seitsemässä kuukaudessa, vain seitsemässä kuukaudessa olemme hyväksyneet työttömyyssuunnitelman, jotta voimme vähentää nuorisotyöttömyyttä. Haluamme myös vähentää prekariaattia olemme muuttaneet tuhansia työpaikkoja, jotka eivät olleet lain mukaisia entistä paremmiksi. Meillä on myös yli kolme miljoonaa itsenäistä ammatinharjoittajaa Espanjassa ja seitsemän kuukauden aikana olemme tehneet sopimuksia muun muassa AY-liikkeiden kanssa ja näin olemme parantaneet myös näiden henkilöiden, henkilöiden tilannetta ja olemme puuttuneet esimerkiksi työtapaturmiin ja moniin muihin kysymyksiin. Monenvälisyys. Meillä on selkeä agenda tältä osin sekä Euroopan tasolla että Espanjan tasolla. Vielä kaksi lisäkommenttia, jotka tulevat tässä keskustelussa esiin. Ulkopolitiikka ja Venezuela. Niistä sanoisin, että kun olin vielä oppositiojohtaja, emme tunnustaneet Venezuelan vaalien legitimiteettiä, emme myöskään sitä, miten Maduro on toiminut. Ja jatkuvasti olemme kääntyneet Maduron hallinnon puoleen, olemme pyytäneet poliittisten vankien vapauttamista – ja ulkoasiaministerimme toimien avulla olemme saavuttaneet tilanteen, jossa jotkut poliittiset vangit ovat pystyneet matkustamaan Espanjaan. Ja se, miten Espanjan hallitus suhtautuu nyt Venezuelaan, näkyy siinä, että pyrimme saamaan aikaan vuoropuhelua. Meillä on tässä toiminta yhdessä Liman ryhmän kanssa. Liman ryhmä on lähtenyt erilaisiin toimenpiteisiin ja voin taata teille, että Espanja on mukana tässä. Me pyrimme saman aikaan työryhmän, joka voi avustaa näitä toimia, jotta Venezuelan kriisistä päästäisiin pois. On yllättävää, että tässä yhteydessä ei viitattu maahanmuuttokriisiin. Todella monet venezuelaiset ovat pyytäneet turvapaikkaa Espanjasta. Ja totta kai tämä maahanmuuttokriisi vaikuttaa latinalaisen Amerikan maihin, Kolumbian, Peruun, Chileen, Bolivian ja niin edelleen. Tästä olen puhunut moneen otteeseen Espanjan pääministerinä. Espanjan hallitus ja ulkoministerimme on halunnut vapauttaa määrärahoja, jotta voitaisiin jotenkin järkevällä tavalla puuttua näihin merkittäviin maahanmuuttovirtoihin näissä mainitsemissani maissa. Eli tuemme heitä kyllä kaikin tavoin. Kanarian saarista toteaisin, että Espanjan hallitus ja hallituksen ansiosta noin seitsemässä kuukaudessa – Kanarian äh, hallinnollista asemaa on uudistettu. Me haluamme edistää näiden alueiden äh, oikeuksia. Meillä on äh, esimerkiksi tieverkostoa koskeva sopimus, jolle on annettu merkittäviä määrärahoja. Sitten vielä yleisluontoinen kommentti joihinkin EPPn esittämiin kysymyksiin ja Katalonian Sanoin tämän jo Espanjan parlamentissa ja haluaisin tuoda tämän esille myös täällä, kääntyä tässä espanjalaisiin kansanpuolueen jäsenten puoleen. Ultraoikeisto on saanut näkyvyyttä näissä kysymyksissä. Katalonian osalta Tätä käytetään usein poliittisena välineenä, mutta haluan todeta, että sekä hallituksessa että kun olimme oppositiossa, Espanjan sosialistinen työväenpuolue haluaa kannattaa perustuslakia. Ja toiseksi, jos pitää löytää sellainen hallintomalli, joka tuo vakautta, niin Sellainen varmasti löytyy. Tässä täytyy katsoa myös Andalusian tilannetta. Muchas gracias, señor presidente del gobierno de España. Kiitoksia, hyvä Espanjan pääministeri. Kiitos siitä, että vastasitte parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tämä oli erittäin kiintoisa keskustelu. Täällä puhuttiin paljon Espanjasta mutta myös paljon Euroopasta, politiikasta Venezuelassa. Me haluamme puolustaa venezuelalaisten poliittisia oikeuksia. Siellä ei pidä joutua nääntymään nälkään. Demokratia ei siellä toteudu. Kiitoksia kaikille. Onorevole Viotti, chiede la parola? Viotti, pyydättekö puheenvuoroa? Puhemies, kiitoksia. Minuutti vain, minuutin viennyt äänestyksestä aikaa. Monista lehdistölähteistä on kuultu, että Tsetseniassa jälleen tukahdutetaan homoja. Siellä on ollut jopa kolme kuolemantapausta ja kidutusta tämä hallinto tukahduttaa ja kääntyy näitä ihmisiä vastaan pelkästään sen takia, että he ovat homoseksuaaleja. Haluan kiittää äh, Mogherinia siitä, miten hän on toiminut, mutta kun katsotaan suhteita Venäjän, emme voi toimia vain taloudellisten suhteiden äh, eteen. Meidän täytyy osoittaa, että edistämme ihmisoikeuksia. Meidän täytyy pyytää, että Venäjä alkaa tutkia mahdollisimman pian sitä, mitä Tsechenessä tapahtuu. Ei ole mahdollista, että tällainen hallinto tappaa ihmisiä vain siksi, että he ovat homoseksuaaleja. Grazie. Grazie, onorevole Viotti. Kiitoksia, edustaja Viotti. Liittyen päätöksiin aloittaa toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin istunnon aluksi maanantaina 14. tammikuuta. Olen saanut ECR-ryhmältä sekä yksittäisiltä jäseniltä pyyntöjä pitää parlamentin äänestys 169 c 2 perusteella juurivaliokunnan päätöksestä aloittaa neuvottelut mietinnöstä, joka koskee rajat ylittäviä yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia. Esittelijänä tässä on Evelin Regner. Olen lisäksi saanut vihreältä ja EFA-ryhmältä sekä ALDE-ryhmältä pyyntöjä pitää parlamentin äänestys kalastusvaliokunnan päätöksestä aloittaa neuvottelut mietinnöstä, joka koskee läntisen välimeren pohjakalalajien monivuotista kalastussuunnitelmaa esittelijänä Clara Eugenia Aguilera Garcia. Äänestykset järjestetään huomenna. Liittyen sitten muihin päätöksiin toimielinten välisten neuvotteluiden aloittamiseen, muuttamisesta. Tämä liittyy siis Ekon, Liben ja Tranin. En ole saanut pyyntöjä pitää parlamentin äänestystä, joten nämä valiokunnat voivat aloittaa neuvottelut. Nyt sitten äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys koskee Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston e on parannettu vuoden 2016 tilannetta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Passiamo alla richiesta di un parere della Corte. Seuraavaksi sitten tuomioistuimen näkemys EUn ja Marokon välisestä sopimuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. hylätty. Seuraavaksi Schaken mietintöön. EUn ja Marokon sopimus Euro-välimerisopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 4 muuttamisesta. Kohta 9 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä äänestämme koko päätöslauselmasta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Vielä toinen Schaaken mietintö EUn ja Marokon sopimus Eurovälimerisopimuksen pöytäkirjasta 1 ja 4 muuttamisesta. Kyseessä suositus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Sejkovski on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Vážený pane předsedající, já bych jenom chtěl vaším prostřednictvím připomenout. Minä haluaisin muistuttaa kaikkia, että meillä on Marokon parlamentin jäseniä täällä. Haluaisin toivottaa heidät tervetulleeksi. Kokko. Selvä, tehdään näin. Hyvä. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Tervetuloa. Seuraavaksi Winklerin mietintö EUn ja Kiinan välinen sopimus. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnitteluni esittelijälle. Seuraavaksi sitten Areenan mietintö. Hän voi halutessaan käyttää minuutin puheenvuoron tähän väliin. Olkaa hyvä arvoisa Mikrofoni. puhemies. Euroopan muutosrahasto siinä puhutaan myös, siihen on otettu myös talouden siirtymään liittyvä säännös. On kuitenkin ihme, että tätä tarkistusta 96 vastaan ollaan. On tärkeää antaa prioriteetti työntekijöille ja yrityksille ja antaa konkreettisia vastauksia työpaikkojen luomiseen. Ja juuri tätä minä ehdotan tarkistuksella 96 ja haluaisin tämän parlamentin tukevan tarkistustani. Kiitoksia. Ensimmäinen, ensiksi äänestämme MFFstä Tarkistukset 1-21, 27, 52 ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 e- toisessa, kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 62. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 73. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. No oli hankala nähdä tätä, mutta hyväksytty. 96 nimenhuutoäänestys. Puhemies Kooria 98 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitten komission ehdotuksesta nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Haluan onnitella esittelijää. Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ette. Kiitoksia. Eli parlamentin ensimmäinen käsittely on näin saatettu päätökseen. Seuraavaksi Lope Fontanien mietintö Euroopan sosiaalirahasto Plus, ESR Plus. Yhdestä eteenpäin tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 97 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 171 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 CP3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 uudelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 CP6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 174 äänestys alkaa. kiusa respin Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 CP2 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 162. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. 175 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176D. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 177 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 92 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 178 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 179 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 163 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 169 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty 170. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 161 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Äänestämme komission ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Lopi Fontanier, jos haluatte käyttää puheenvuoron, siihen on nyt mahdollisuus. Kiitoksia puhemies. 59.4 säännön mukaan pyydän, että mietintö palautetaan valiokuntaan, jotta voidaan aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt äänestytän esittelijän ehdotuksesta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tämä lähetetään siis vastuuvaliokuntaan, jotta voidaan aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ja haluan onnitella esittelijän. Seuraavaksi Ahimon mietintö Euroopan alueellinen yhteistyö, tavoitetta Interregia koskevat erityissäännökset, tarkistukset yhdestä 199 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 201. Äänestys alkaa. Kiusa. Ja päättyy. Hylätty. 200 raukeaa, joten äänestämme seuraavaksi komission ehdotuksesta. Pyysikö joku puheenvuoro? Pyydän anteeksi, pieni hetki. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt voitte käyttää puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Äh, zunächst Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat työstäneet tätä tekstiä. Se hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti. Brexit-äänestyksen jälkeen tämä nyt on rauhoittavaa, äh, että me näemme, että kaikki puolustavat rajat ylittävää yhteistyötä. Pyytäisin, että tämä palautettaisiin nyt valiokunta, jotta sitten artiklan 95 mukaisesti voidaan aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. Kiitos. Grazie, onorevole Arimon. Allora pongo in votazione la... Kiitoksia edustaja Arimon. Äänestämme tästä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kysymys lähetetään takaisin vastuuvaliokunnalle. Äh, kans, toimielinten välisten neuvotteluiden aloittamiseksi. Seuraavaksi kysyt Rovolt mietintö, joka koskee unionin VTO-luettelon sisältyvien tariffikentioiden jakamista UK unionista eroamisen jälkeen. Äänestys alkaa. 17 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Joten 17 tarkistukseen hyväksynnällä olemme näin saattaneet päätöksen parlamentin ensimmäisen käsittelyn. Seuraavaksi Lins Stas mietintö torjunta-aineiden lupamenettely unionissa on kyseessä viimeinen, mutta pisin mietintö tässä. 103 tarkistus ensin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Respinto. Hylätty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56. Nimenhuutoäänestys alkaa. La votazione è chiusa ja päättyy. Hylätty. 104. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 105. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 57D äänestys alkaa. Puhemies pyytää anteeksi. Ensin 106 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 57D äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 58 äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. 59 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 60 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 138 äänestys alkaa. Kiusa. Ja päättyy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 63. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Tarkistus 139 raukeaa. Seuraavaksi 64 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 120 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty.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 hylätty 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty 67 äänestys alkaa. Kiusa. Ja päättyy hylätty. 144 puolesta. Pyydän anteeksi, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 68, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 72 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 126 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 85 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 133 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa.